vuosikertomuksesta 2013 EUn taloudellisten etujen suojaaminen petosten torjunta. Annan ensiksi puheenvuoron esittelijä herra Pirinskille. Neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Arvoisa rouva puhemies, Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, pitäkäämme mielessä, että jokainen jäsenvaltio osallistuu omalla osuudellaan yhteisön talousarvioon ja näin on ollen kaikilla on yhteinen etu suojella EUn taloudellisia etuja. Talousarvion valvontavaliokunnan mietintö hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti mutta keskusteluissa ilmeni kuitenkin eriäviä mielipiteitä siitä, mikä on paras mahdollinen lähestymistapa EUn talousarvion suojaamiseksi. Perinteisesti ajatellaan, että rajoitukset tai seuraamukset toimivat parhaiten, kun kyse on raportoiduista sääntöjen vastaisuuksista. Täytyy muistaa, että sääntöjen vastaisuudet voidaan jakaa kahteen luokkaan, joko sellaiset, jotka ovat petoksellisia luonteeltaan tai sitten eivät. Usein tällaiset tahattomat sääntöjen vastaisuudet ja rikkomukset johtuvat lähinnä väärin ymmärryksistä. On selvää, että sanktiota täytyy asettaa siten, että jäsenvaltiot osallistuvat niiden asettamiseen tiiviisti, jotta virhearvioinneilta vältyttäisiin. Jos ajatellaan näitä sääntöjen vastaisuuksia ja erityisesti näitä, joihin ei liity petoksen yritystä, niin huomataan, että näihin liittyvät rahamäärät olivat yhteensä noin 2,14 miljardia euroa. Suurin osa 1,86 Yksi ja tosiaan näiden tahattomien sääntöjen vastaisuuksien osuus oli suurempi. Ja näin ollen tässä kohesiopolitiikassa voitaisiin soveltaa sään maksujen jäädyttämistä. Ja tässä tekstissä pyydetään komissiota ö, ottamaan huomioon varovaisen lähestymistavan. Tämä on toisaalta yksipuolinen lähestymistapa, koska tässä ei oteta huomioon tällaisten toimenpiteiden ennaltaehkäisevää roolia, joilla pyritään välttämään sääntöjen vasta- vastaisuuksia. Tässä viittaan artikloihin 3-5 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, jossa pyritään nimenomaan korostamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä EUn taloudellisten intressien suojelemiseksi. On tärkeää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle sääntöjen vastaisuuksista ja jakavat ne petoksellisiin ja ei-petoksellisiin ryhmiin. Tällä tavoin voimme paremmin havaita ongelmia ja pohtia, miten niitä voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Tietoja petoksista ja sääntöjen vastaisuuksista ei pitäisi käyttää siten, että nimettäisiin maita ja väitettäisiin, että jotkut maat ovat niihin enemmän syyllisiä. Tärkeää on, että kaikin tavoin ennaltaehkäistään sääntöjen vastaisuuksia ja pyritään saamaan jäsenvaltioiden järjestelmät paremmalle tasolle. Ja tällä tavoin voidaan tilannetta parantaa ja jäsenvaltiot ja muut toimielimet ja unionin toimielimet voisivat tarjota enemmän apua, koordinaatiota ja koulutusta tilanteen parantamiseksi. Tällä tavoin unionin taloudellisia etuja voidaan parhaiten suojata, ottaen tässä toiminnassa huomioon moitteettoman varainhoidon periaatteen ja EUn kansalaisten odotukset. Haluaisin lopuksi kiittää lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä kanssani tämän mietinnön parissa. Diana Popova, Rova Kukrutsa, SJD-ryhmän sihteeristöstä ja sitten kollegat budjettivaliokunnasta ja sen sihteeristöstä Rouva Kasijana. Ja kiitän kaikkia asianosaisia vielä kerran. Kiitos ja seuraavaksi komission edustaja rova Georgieva. President, uh, уважаемый господин Пиринский, uh, благодаря ви много за... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää myös edustaja Pirinskiä tästä mietinnöstä. Euroopan parlamentille ja komissiolle petosten torjunta on erittäin tärkeää. Ja minä olen nyt katsonut läpi tämän mietinnön ja olen huomannut, että suositusten perusteella me olemme jo tässä jatkaneet oikeaan suuntaan menevää tarkastusta. Ensinnäkin sääntöjen vastaisuuksista ilmoittaminen. Me olemme päätyneet siihen, että on selkeästi eroteltava toisistaan petokset ja virheet. Nollatoleranssi petoksille, aivan tätä ei kyseenalaisteta, mutta virheitä pyritään ennaltaehkäisemään yksinkertaistamalla ja myöskin yhdenmukaistamalla kaikkia menoluokkia. Ja nyt olemme perustaneet uuden komission jäsenten työryhmän näille paljon rahaa vaativille aloille. Me olemme myös yhtä mieltä siitä, että korostetaan näitä ennaltaehkäiseviä toimia. Ja olemme myös ottaneet huomioon 2818 järjestelmän, että pyritään estämään sääntöjen vastaisuuksia. Me olemme lukeneet mietinnöt ja julkisia hankintoja koskevien suositusten suositusten tekstit ja tiedämme, että ala on edelleen ähm, riskialtis, jos ajatellaan petoksia ja sääntöjen vastaisuuksia ja erityisesti uuden julkisia hankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpano kansallisesti on tärkeässä asemassa ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä tiettyjä parannuksia. Myös EUn toimielinten on tiettyjä muutoksia tehtävä varainhoitoasetuksen suhteen ja toivottavasti me näissä neuvotteluissa etenemme jouhevasti. Myös korruption vastainen toiminta toimielinten sisällä on äärimmäisen tärkeää ja myöskin sisäisten korruption vastaisten toimintojen seuranta on hyvin tärkeää. Meillä on toinen kertomus vuonna 2016 tästä toiminnasta tulossa. Ja olen sanonut moneen otteeseen, että tärkeä rakennuspalikka petosten torjunnassa ja korruptien torjunnassa on se, että me kaikki pyrimme edistämään sujuvaa yhteistyötä valvontaa viranomaisten välillä niin, että, tai tämmöisen valvontalautakunnan välillä niin, että kaikille, kaikki nämä tahot voivat toimia kunnolla ja kaikki ovat tässä valvon, ovat kannattaneet valvontakomitean työtä. Meillä on tiettyjä tilastotyökaluja, ja analyysejä, jotka sitten toteutetaan niiden perusteella. Ja me pyrimme myöskin katsomaan, miten voisimme edelleen vahvistaa valvontakomitean työtä näissä asioissa. Olemme tyytyväisiä huomioihin Euroopan syyttäjän virastoa koskevista huomioista mietinnössä ja ihan täydestä sydämestä todella kiitän teitä tuestanne. Me tarvitsemme Euroopan syyttäjän virastoa, koska se voi tuoda lisää arvoa EUn taloudellisten etujen suojaamiseen. Me haluamme siis olla kunnianhimoisia. Me haluamme sellaisen instituutin, institutionaalisen kehyksen, joka varmistaa paremmat tulokset petosten ja korruption torjunnassa. Kiitos. Kiitos komission edustajalle sitten aluekehitysvaliokunnan puolesta. Herra Arimont, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Nyt kun on julkisista varoista puutetta, meidän täytyy huolehtia siitä, että Euroopan verovaroja käytetään oikealla tavalla. Jokainen sentti, joka on käytössä hankkeisiin, pitää käyttää järkevällä tavalla. Minun puolueryhmäni pitää tätä erittäin tärkeänä. Jos käytetään varoja väärin tai haaskataan Euroopan varoja, niin se haittaa EUn mainetta ja se myöskin vahingoittaa politiikkaa yleensä. Meidän täytyy siksi nyt muistaa, että me tee demokratialle hallaa. Tämä on tärkeää erityisesti kohesiopolitiikan alalla, eli rakennerahastojen varojen käyttö. Niitä pitää käyttää politiikan alalla, jossa on eniten säännönvastaisuuksia. Ja kun vuonna 2013 21 petostapausta löytyi 461 miljoonaa euroa ja sitten oli sanavastaisuuksia, jotka eivät olleet petoksia. Niitä oli yli 4000 kappaletta. Ja meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaisia varoja käytetään jäsenvaltioissa tehokkaammin. Meillä pitää olla objektiivisia kriteereitä, kun katsotaan petoksia kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisia yhtenäisiä kriteereitä ei tähän mennessä ole ollut. Ja sitten on säännönvastaisuuksia, jotka johtuvat liian monimutkaisista säännöistä, ja meidän pitäisi nyt ryhtyä hallinnolliseen yksinkertaistamiseen. Ja sitten todellisissa petostapauksissa meidän pitää miettiä petoksen torjuntastrategiaa jäsenvaltioissa, ja erityisesti meidän täytyy turvautua ulkoisiin valvontamenettelyihin ja miettiä eurooppalaista syyttäjää. Ja sitten julkiset hankinnat Euroopassa myöskin ovat usein hyvin täynnä säännönvastaisuuksia. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että näitä ongelmia on vähemmän, ja meidän täytyy mahdollisimman nopeasti saada siirretty tämä direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön. Ja voimme onnistua siinä, että rikollisella energialla saadaan vähemmän asioita aikaan. Eli sanon vielä kerran, jokainen sentti täytyy käyttää järkevästi, sen me olemme Euroopan veronmaksajille velkaa. Kiitos. Joo. Kiitos. Ja seura, me emme tässä vaiheessa nyt anna muita puheenvuoroja, vaan käymme läpi poliittisia ryhmiä. Rova Makovei, siviilioikeuksien, kansalaisvapauksien valiokunnasta. Kiitos. Niin, Tässä asiassa on tuotu esille hyvin tärkeitä näkökohtia unionin taloudellisten etujen suojelemisessa. Tämähän on meidän rahojamme. Kaikkien kansalaisten rahat ovat tässä kyseessä, riippumatta siitä, onko henkilö romanialainen, saksalainen vai mikä. Kyse on meidän yhteisistä rahoistamme. Meidän täytyy pitää hyvää huolta Euroopan kansalaisten rahoista. Kyse on todellakin kansalaisten eduista. Kansalaiset maksavat omista varoistaan rahaa kansallisiin budjetteihin, mitä kautta ne ohjataan Euroopan talousarvioon, joten asia on hyvin tärkeä. Ja kyse ei ole ainoastaan eurooppalaisista taloudellisista intresseistä jotenkin abstraktilla tasolla, vaan kyse on jokaisen EU-kansalaisten omista rahoista. Jokaisen eurooppalaisen rahoista osa menee unionin talousarvioon ja näin ollen niitä on syytä suojella. Taloudellisten etujen valvonnan täytyy olla universaalia, sen täytyy toimia yhtä hyvin kaikissa jäsenvaltioissa, muuten siitä ei ole hyötyä, jos vain yksi jäsenvaltio hoitaa asiansa hyvin. Se ei käy. Meidän täytyy kaikin tavoin torjua petoksia Kiitän komissiota ja komission edustaja Rova Georgieva äsken kuulemastamme johdannosta. Tämä on kuudes peräkkäinen vuosi, kun komissio eh, suosituksissaan tekee eron ehm, petoksellisten ja ei-petoksellisten sääntöjen vastaisuuksien välillä. Ja tässä tämä erohan on päivän selvä. Petokset ovat rikollista toimintaa ja sääntöjen vastaisuudet ja rikkomukset voivat olla myös tahattomia. Ja nyt kun meillä on säännöt, joilla petoksia torjutaan Euroopan unionissa, Äh, niin meillä on välineet käytössämme harjoittaa asioiden tutkimista kaikkialla ja tuoda menetetyt rahat takaisin unionin talousarvioon. Kiitos. No niin, sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensiksi Rova Gressle, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Ja haluaisin yhtyä onnittelijoiden kuoroon. Haluan onnitella Olafia ja muita asianosaisia, mutta minulla on suuria epäilyjä tilastojen suhteen. Näistä pitää nyt päästä eroon. Ymmärtääkseni Olafissa on ongelma tietojen luotettavuuden kannalta. Tilastollisia epäselvyyksiä on ja miten näitä asioita on, miten näistä saadaan kattavaa tietoa. Ja nämä epäselvyydet voivat olla jopa manipulointia ja tärkeää on, että Olafin ongelmat ratkaistaan ja komission pitää ottaa tällaiset äänet kuuluviin ja tehdä asialle jotakin. Tätä tarvitsemme toimivaan petosten torjuntaan. Tarvitsemme luotettavia tilastoja ja, ja sen pitää olla täysin kunnossa. Ja nyt pelkään, että tämä, minkä nyt näemme, on vain jäävuoren huippu. Ja Meillä, meillä on ollut asiasta muita tietolähteitä ja tässä nämä tiedot heittelevät hyvin paljon ja senpä takia on tärkeää, että me saamme todella vedenpitävät tilastotiedot. Ja se, mitä te nyt tässä sanoitte, arvoisa komission jäsen, on erittäin hyvä alku ja toivomme teille onnea ja menestystä tällä tiellä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Rova Ajala Sender, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin minulla on kunnia ja ilo onnitella esittelijää kattavasta mietinnöstä, jossa on katsottu näitä hyviä ja huonoja puolia, mitä tulee tie rahoitus tietojen suojelemisen EU-ssa. 2013 on viimeinen monivuotisten rahoituskehyksien vuosi ja siellä on tiettyjä korotuksen verrattuna edellisen vuoteen, jotta päästään tasapainoiseen tilanteeseen. Minähän aina sanoin, että monivuotisuus pitää nähdä sellaisena sen sijaan, että katsotaan vuotta kerrakkain. Tämä on tällaista salamitekniikkaa, joka sitten peittää todellisuuden. Tässä toiminnassa haluaisin nyt kiittää esittelijää, joka on hyvin käsitellyt näitä tuloja, koska vuosikausia olemme keskittyneet siihen, millä tavalla menoja voitaisiin toteuttaa paremmin. Ja meillä on tietynlainen kulttuuri nyt kehittynyt sekä komissiossa ja pikkuhiljaa myöskin jäsenvaltioissa, mutta me emme ole katsoneet sitä, mitä tapahtuu tulopuolella ja miten rahaa sitten saadaan budjettiin. Eli tässä on huolestuttavia elementtejä vuonna 2013. Tulli maksuja ei saatu riittävästi. Ja näin ollen tässä on elementtejä, joita tulee parantaa. Savukkeiden salakuljetus ilmeisesti on noussut ja se edustaa nyt 10 miljardia euroa Eli tämän, nämä rahat voitaisiin saada käyttöön huolimatta siitä, ja näin kyllä, että Gresle nyt on osoittanut Olafia sormella, mutta Olaf on kuitenkin osittain saanut aikaan merkittäviä menestyksiä. 78 miljoonaa tupakkaa, äh, dieseliä, kokaiinia, näitä on takavarikoitu. Eli meidän täytyy kuitenkin kiittää Olafia siitä, mitä se tekee hyvin. Ja sitten mitä tulee erityisverojen valvontaan, sielläkin on huomattu tiettyjä puutteita ja toivottavasti uudessa menettelyssä niitä voidaan sitten lopullisesti parantaa. Sitten yksi huomio vuosi vuodelta. Huomaan, että nämä ei-petokset, mutta muut väärinkäytökset, näitähän on paljon. Meidän pitäisi nyt korostaa tätä. Ja se, nämä johtuvat yleensä siitä, että sääntöjä ei tunneta riittävän hyvin, ja nehän ovat aika monimutkaiset. 2014-2020. Ja sitten kun meillä näitä uusia asetuksia, niin toivottavasti olemme ainakin ratkaisseet tämän ongelman. Näin ainakin toivon. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Zanetski, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni Puhemies, hyvä komission jäsen. Eurooppalainen veronmaksaja on hyvin kiinnostunut siitä, miten Euroopan varoja käytetään. Ja nyt kuulemme, että kaksi miljardia euroa on käytetty sääntöjen vastaisesti, noin niin kuin lievästi sanottuna. No, tätä ei varmaankaan oteta tätä tietoa kovin hyvin vastaan on hienoa tietää, että tässä ei kuitenkaan ole kyse petoksista, mutta on sanottava, että tässä todistamme sääntöjen vastaisuuden kasvua 63 prosentilla suurin piirtein. Veronmaksajan näkökulmasta ei ole kovinkaan merkityksellistä, minkälaisia yksityiskohtia tähän liittyy, vaan tärkeää on se, kuinka paljon rahaa eh, menetetään. Ja olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa tästä tietystä menestyksestä, mutta meidän täytyy varmistaa se, että tuemme eh, sen toiminnan virtaviivaistamista on oltava kiitollinen tai on edistettävä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, sitä tarvitaankin. Ja kysehän on poliittisesta tahdosta jäsenvaltioiden taholta, kun pyritään torjumaan korruptiota. Ja tässä mielessä erot valtioiden välillä ovat suuria. Jokaisen pitäisi katsoa, mitä kotona tapahtuu, ja pitäisi kysellä, miten hallitukset pyrkivät korruptiota torjumaan. Kello tikittää. What's his name? Mr. Sani, you have a blue card for me. Herra Sanjalla on sininen kortti. Herra Zanetskille, otatteko sen vastaan? Hyvä, 30 sekuntia. Muistutaanpa vielä tästä ajasta. Olkaa hyvä. Neskuri említette, hogy eh, két Kiitoksia. Te mainitsitte, että säännön vastaisia maksuja saattaa olla jopa kahden miljardin edestä. Minä kyllä uskon, että tässä luvussa on mukana myöskin korruptiota. Katsotteko te ja poliittinen ryhmänne, että voitaisiin luoda eurooppalainen syyttäjänvirasto, joka voisi sitten toimia Euroopan jäsenvaltiossa. Mr. Czernacki. Dziękuję bardzo, panie pośle, za... Kiitos. Arvoisa kollega, kiitos tästä kysymyksestä. Se oli tärkeä kysymys. En ole ihan vakuuttunut siitä, miten tällainen uusi elin rajoittaisi olemassa olevien toimielinten toimivaltuuksia. Voidaan mainita esimerkkinä vaikkapa Olaf. Tässä on vähän hämmennystä Euroopan syyttäjän viraston perustamisen suhteen ja toivottavasti nykyisiä välineitä käytettäisiin paremmin. Two minutes. Seuraavaksi herra Toider, kaksi minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää komission jäsen Georgieva. Hän on ollut hyvin aktiivinen moitteettoman varainhoidon varmistamisessa Euroopan unionissa. Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että tällaista performance-based budgeting lähestymistapaa tulee soveltaa ja tämän Tämä vaatii taakseen asianmukaista varainhoitoa. Kansalaiset odottavat meiltä varojen asianmukaista ja huolellista käyttöä ja tällaisena sen pitää myös pysyä. ALDE ryhmä on vaatinut, että komissio myös käyttää olemassa olevia instrumentteja tai välineitä ja ottaa käyttöön korjaavia toimenpiteitä välittömästi heti, kun jäsenmaissa huomataan väärinkäytöksiä, niin ne pitää korjata heti. Nimittäin 80 prosenttia unionin talousarviosta jaetaan jäsenvaltioissa. Ja se, että nämä oikaisut ja maksatusten jäädytykset hoidetaan saman tien, on johtanut siihen, että jäsenvaltiot hoitavat rahasioita huolellisemmin ja virheaste on vähentynyt. Ja täytyy muistaa, että sääntöjen vastaisuuksia on kahdenlaista sorttia, ei pelkästään petoksia, vaan myös tietämättömyydestä johtuvia. Petoksiin täytyy suhtautua todella vakavasti. Olaf on tärkeä elin ja siihen pitää kuitenkin soveltaa asianmukaista valvontaa. Valvontalautakunnan toimintaa tulee vahvistaa. Tässä pitää noudattaa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Ja sitten veropetusta petosten torjunta on erittäin tärkeää. Jos yli miljardi euroa ähm, viranomaisilta katoaa siksi, että erilaisia veron välttämisen malleja on kehitelty. Tätä pitää välttää kaikin tavoin. Me olemme valiokunnassamme kiinnittäneet tähän suurta huomiota, varsinkin Lux-tietovuotojen jälkeen. Ja me olemme täällä sellaisessa asemassa, että meidän täytyy ensin hoitaa oma pesämme kuntoon. Ää, niin, herra Toider, teille olisi sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Monsieur Etheridge. Herra Etheridge. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että verovarat ovat arvokkaita ja niitä pitää käyttää niin, että minkään petoksiin ne eivät mene. Mutta oletteko samaa mieltä siitä, että minkälaista mandaattia ei Euroopassa ole, jotta voitaisiin perustaa eurooppalainen syyttäjän virasto, ja silloinhan poistettaisiin kansallista suverenisuutta, ja me emme millään tavalla voi saada tätä läpi. Tällaiselle ei ole mitään mandaattia. Oletteko samaa mieltä? 30 sekuntia aikaa vastaamiseen. No yksi kysymys tietysti kuuluu, mistä EU on vastuussa ja toimivaltainen. Tässä EU ei ole toimivaltainen, mutta kysymys teidän maassanne on juuri se, että miten toimivaltaa pitäisi siirtää, jos sitä siirretään esimerkiksi sisäiseen turvallisuuden alalla takaisin jäsenmaille. Meillä on kansainvälistä rajat ylittävää rikollisuutta entistä enemmän Euroopassa. Me tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja sen pitää olla oikeusvaltiollista perusteiltaan. Ja juuri tämän takia Euroopan syyttäjäviraston perustaminen on ajankohtaista ja teidänkin kannattaisi sitä tukea. Kiitos. Ja sitten vielä jatkamme ryhmien edustajien puheenvuoroja. Roa Anderson seuraavaksi. Fraudulent irregularities in 2013 and fall 309 million. Nyt todella paljon on petoksilla huijattu Euroopan rahoja, eikä ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö sääntöjen vastaisuuksia petoksia olisi. Ja erityisesti nyt Äh, talouden kurinpitotoimien seurauksena kaudella 2014-2020. Tämä on todella itsestään selvää. Nyt on eniten talousarviota leikattu kuten vuoteen. On voitava paremmin petoksia ja väärinkäytöksiä havaita, tunnistaa jäsenvaltioissa ja Siksi täytyy varmistaa riittävät voimavarat ja riittävä koulutus. Euroopan syyttäjän virasto on myös ratkaisevassa asemassa jatkossa. Rikosoikeudellinen yhteistyö pitää estää kansainvälisellä yhteistyöllä. Ja kaikki, tämä hyödyttäisi koko EUta. 21 kohta on myöskin hieman ristiriitainen, kun puhutaan common law-järjestelmästä ja rikosoikeudellisesta järjestelmästä kokonaisuutena. Kiitos. Ja sitten herra Javor vihreistä puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Vihreät pitkällisen keskustelun jälkeen on päättänyt tukea mietinnön tämänhetkistä muotoilua, joka valiokunnassa hyväksyttiin. Ja tämähän sisältää myös kriittisen suhtautumisen Olafiin. On tärkeää, että petoksia ja korruptiota torjutaan tehokkaasti. Nämä ovat avainasioita, joilla pystytään suojaamaan EUn taloudellisia etuja ja pitämään kiinni korkeasta luottamuksen tasosta, pitämään kiinni toimielinten toimivuudesta ja suojata samalla kansalaisten verovaroja. Ja tässä on hyvä, että korostettiin myös rajat ylittävää ALV-petosta laajalle levinnyttä sellaista, johon pitää pureutua kaikin tavoin, koska se romuttaa EUn budjettia ja jonkinlainen paljastajien äh, suojelu, todistajien suojelu, lainsäädäntö voisi olla hyvä idea. Meillä Unkarissa on sellainen, se toimii äh, hyvin, koska useinhan äh, saattaa käydä niin, että todistajat itse joutuvat tulilinjalle, eivätkä todelliset rikoksen tekijät. Sitten lopuksi haluaisin korostaa Euroopan syyttäjän viraston merkitystä. Sellainen tarvitaan. Me haluamme riippumattoman ja tehokkaan syyttäjän viraston ja tätä varten meidän tulee vakuuttaa sekä neuvosto että Euroopan kansalaiset, koska se on veronmaksajien etujen ja kaikkien EU-kansalaisten etujen mukaista. Kiitos sitten herra Valli. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Meidän täytyy kaikilla tavoilla estää petokset. Kaikki ryhmät ovat siitä samaa mieltä, mutta minä haluaisin kiinnittää huomioon toiseen asiaan, nimittäin rahan tällaiseen tietynlaiseen käyttöön pitää muun muassa huomioida mm, investointipankin äh, toimet. Tässä puhumme tietyistä hankkeista tai töistä, jotka eivät ole kestäviä sekä mm, ympäristön kannalta että myöskin rahallisesti katsottuna niin, että ne saattavat äh, tuottaa tappioita. Tässä on tietynlaisia riskialttiita ohjelmia, jotka sitten yksityiset tahot joutuvat maksamaan joskus takaisin. Kaiken täytyy olla avointa ja tässä jäsenvaltiot myöskin ovat harkinnanvaraisesti rahoja jakaneet ja näillä erilaisilla ohjelmilla pitää taata työpaikkojen luominen eikä se, että rahaa voidaan käyttää miten sattuu. Seuraavaksi äh, edustaja Safois. On ne parle... Tässä nyt ei puhuta mistään ALV-petoksista, jota EU helpottaisi. Ranskassa kyse on kymmenistä miljardeista ja säännönvastaisuudet, joita on havaittu, siis nyt ei puhuta niistä, joita oli havaittu, eikä myöskään niistä ole, niitä ole arvioitu, se on 309 miljoonaa budjetista. 160 miljoonaa tulee kohesiopolitiik- sosiaali- ja kohesiopolitiikasta, sehän on tiet- ja tähän liittyy nyt sitten tätä korruptiota. Voimmeko torjua petoksia, jos EU helpottaa rikollisen rahan vapaata liikkuvuutta ilman mitään valvontaa siirroista valtioiden välillä? Tässä on puhuttu myöskin eurooppalaisesta syyttäjästä, eli otetaanko taas oikeusasiat pois jäsenvaltioilta? Eurooppalaiset toimielimet ovat koneistoita, kukaan ei valvo palatkoon pian eurooppalainen jäsenvaltioiden demokratia. Minut. Sitten yksi minuutti, herra Tserovski. Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvä komission edustaja. Avoimuus ja integriteetti ovat arvoja, joita pitää tukea. Ne ovat elämänlaatua nostavia tekijöitä, ne ovat yhtä tärkeitä kuin vapaus ja demokratia. Jotta EU voi toimia tehokkaasti, niin näitä arvoja pitää tukea. Unionin taloudelliset edut ovat uhattuna korruption, rahanpesun, petosten ja muiden rikollisten toimien takia. Ja tässä ei ole syytä kritisoida ainoastaan komissiota ja koko EUta, vaan pitäisi tarkastella, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Jäsenvaltioiden tulisi toimia vastuullisesti. Jos ne eivät näin tee, niin Euroopan komissiolla pitää olla tarpeeksi muskeleita estää EU-rahastojen kulkeutuminen näihin maihin. Kiitos. Ja teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Te puhuitte siitä, millä tavalla Euroopan unionin rahoitusta ei aina käytetä oikeisiin asioihin. Voisitko antaa yhden esimerkin siitä, mitä tällä hetkellä käsiteltäisiin EU-tasolla, ja jossa katsotte, että rahoitus pitäisi palauttaa jäsenvaltiotasolle ja käyttää siellä? Zedechowski. Vážený, vážený kolego Arnote, Hyvä kollega Arnot, en usko, että EUlla ei, että EU voisi tulla toimeen ilman rahaa. On tärkeää, jos Eurooppa haluaa olla vahva valtioiden yhteisö, niin sillä pitää tietysti olla oma talousarvionsa ja oma rahoituspolitiikkansa, se on selvää. Mutta kysymyksenne oli aivan oikeutettu. Minä en ole oikea henkilö vastaamaan tähän. Minähän olen federalisti. Sitten herra Vaan, yksi minuutti. Puhemies, voisin kiittää esittelijä tästä mietinnöstä erityisesti siitä, että hän korostaa tuloks, tuloihin liittyviä asioita me puhumme usein menoista, mutta meidän ei pitäisi myöskään unohtaa tuloja. Ja tässä puhutaan yhdeksästä prosentista, mitä tulee perinteisiin omiin varoihin, noin 61 miljoonaa euroa. Ja on arvioitu, että EUn jäsenvaltiot menettävät 10 miljardia euroa vuodessa tupakan salakuljetuksen takia. Tämä, meillä kun on näitä rahoitusvaikeuksia, niin on erittäin tärkeää, että kaikki eurot, jotka vain voimme, saamme investoitua työllisyyteen ja kasvuun. Ja siksi minä olen tyytyväinen kaikkiin toimiin, joilla tätä ongelmaa torjutaan, erityisesti kumppanuussopimukset yritysten kanssa ja se, että EU allekirjoittaa uuden pöytäkirjan tällaisen salakuljetuksen vastaisen pöytäkirjan. Ja kaikki nämä toimet auttavat estämään tätä tiettyä ongelmaa. Kiitos. Minut. Kiitos. Ja sitten edustaja Sulik, yksi minuutti. Vasena pani. Kiitoksia. Komission jäsen. Slovakiassa on korruptiota lähestulkoon kaikissa EU-rahoitteisissa hankkeissa. Te olette Bulgariasta, joten te varmaan tiedätte täysin, mistä minä puhun. Poliittinen edustetta, poliisit edustajat ovat mukana näissä petoksissa, eivät pelkästään Slovakiassa, vaan monissa muissakin maissa. Sehän on yleistä tietoa. Meillä ei ole riittävästi tutkimuksia ja Olaf ei ole toiminut tehokkaasti. Itse olen toimittanut sinne 13 tutkintapyyntöä ja voin kertoa, että niille ei tehdä mitään. Jos te todella haluatte torjua korruptiota jossain järjestössä, jota käytetään EU-varoja, niin poistakaa ne varat. Niistä ei saada mitään hyötyä. Katsokaa vaikka Kreikkaa. Siellä on käytetty eurooppalaisia varoja kaikkein eniten ja siellä tilanne on täysin kammottava. EU ei ole mikään rahanjako väline, vaan kyse on markkinoista. No, no, no. Gospa predsedujoča, hvala za besedo. herra Soltes. Niin, kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on aihe, joka on hyvin ajankohtainen myös tulevina vuosina. Ja totuus on se, että niin kauan kuin meillä on unionin budjettia, niin petoksiakin esiintyy, siltä se näyttää. Komissiokin on saanut entistä enemmän raportoituja sääntöjen vastaisuusilmoituksia vuosi vuodelta. Tämä eh- estää Eurooppaa kukoistamasta ja osoittaa, miten petoksen, petosten tekijät ovat entistä ovelampia. Meidän täytyy tarttua toimiin kaikilla rintamilla tehdä hyvää ja toimivaa lainsäädäntöä, joka edesauttaa petosten torjuntaa. Mitä tulee Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen, niin mielestäni meidän ei pidä kuvitella turhia, että tällainen supervirasto suojelisi Eurooppaa petoksilta ja korruptiolta – pitää tarkistella, onko se tarkoituksen mukaista. Kaikista huonoin vaihtoehto olisi se, että syyttäjävirastolla ei olisi tarvittavaa toimivaltaa eikä tarvittavia resursseja. Kiitos ja sitten herra Arnott, yksi minuutti. Petoksen torjuntaraportti ei ole mitenkään hyvä EUn kannalta. Sivulla 10 puhutaan, että näitä petoksia on nyt enemmän, 30 prosenttia enemmän kuin 2012. Kyse on 1609 petostapauksesta ja niitä ei pidä vain lakasta maton alle. Mutta meillä ei ole yhteisiä kriteereitä, ja eli silloin kun petoksia ei ole, niin varat voivat silti mennä hukkaan, emmekä tietäisi siitä mitään. Miksi ei voida raportoida tehokkaasti? Onko tämä byrokratian syytä vai ehkä ongelma on oikeastaan se, että kun päätöksiä tehdään niin kaukana kansalaisista, niin se johtaa tällaisiin ongelmiin, jotka ovat niin hankalia käsitellä. Milloin tällä ymmärretään, että Bryssel on vain liian kaukana kansalaisista, jotta se voisi olla todella vastuullinen? Sitten herran Schalk, yksi minuutti.

Kiitos, arvoisa puhemies. Onnittelen kollegaa, joka on mietinnön laatinut. Ja tämä on tärkeä asia, EUn taloudellisten etujen suojelu. Olen tehnyt tämän asian parissa paljon työtä. Vuonna 2013 Euroopan unioni menetti yli kaksi miljardia Eurooppaa yli kaksi miljardia rahoja ja jäsenvaltiot saivat tästä vain noin neljänneksen takaisin. On selvää, että paljon enemmän pitää ponnistella, jotta EUn varoja käytetään asianmukaisella tavalla ja jäsenvaltiossa pitää olla toimivat järjestelmät käytössä tämän varmistamiseksi. Ongelma on edelleen se, että jäsenvaltioissa ei ole olemassa tarkkoja tiedonkeruujärjestelmiä petoksista ja sääntöjen vastaisuuksista. Me emme tiedä, miten jäsenvaltiot noudattavat Olafin suosituksia, eikä niille ole mitään seuraamuksia, mikäli Olafin suosituksia ei noudateta, joten komission täytyisi tässä nyt tarttua toimeen. Kiitos ja sitten Rova Tomasi. Borba protiv prievara. Kiitoksia. Petoksen torjunta on tärkeä osa yhteiskunnallista toimintaa ja tärkeä väline tiettyinä aikoina. Mutta täytyy kuitenkin korostaa sitä, että Euroopan poliittiset, poliittinen eliitti on johtanut nyt tähän tilanteeseen. Monet eurooppalaiset hallitukset ikävä kyllä eivät ole löytäneet tasapainoa tasaisten menojen ja kansalaisten verotaakan keventämisen välillä, ja he ovat nyt hankalassa tilanteessa. Tämä ikävä veropolitiikka on kannustanut harmaata, eh, lisännyt harmaata taloutta, joka jo horjuttaa ennenkin epävakaita budjetteja. Ja budjettivaroja käytetään usein epäläpinäkyvällä tavalla ja se vetää aina puolensa petoksen tekijöitä. Meidän ei pidä ainoastaan parantaa valvontaa, vaan meidän pitää noudat, muistaa toissijaisuusperiaate. Seuraavaksi edustaja Skalek, yksi minuutti. Kiitos. Olen tyytyväinen tähän Pirinskin mietintöön ja haluaisin korostaa, että petokset eivät ole ongelma pelkästään itäisissä ja, ja Keski-Euroopan maissa, vaan kaikkialla Euroopassa. Tämä on tekninen ongelma, joka liittyy liittyy siihen, että puuttuu koulutusta ja hallinnollista kapasiteettia. Ja sääntöjen vastaisuuden kokonaismäärä on kasvanut, mm, laskin, mutta kokonaismäärä kasvanut ja nyt koordinointipalveluissa täytyy vaatia yhdenmukaistamista ja standardointia unionin laajuisesti. Kohesiopolitiikan eheys täytyy varmistaa. La madame D'Amato. Kiitos. Seuraavaksi rouva D'Amato, yksi minuutti. Kiitoksia. Pirinskin mietintö on mielenkiintoinen, mutta muutama huomio. Ennen kaikkea se, että ensimmäistä kertaa kohesiopolitiikka on toiseksi tärkein budjettimenoerä. Siellähän on niitä petoksia, niin meidän ei pidä nyt olla vähemmän valppaina. Kohesiopolitiikassa on 321 petostapausta 4609 väärinkäytöstä, jotka eivät ole petoksia. Ja mielestäni nämä luvut ovat huolestuttavia, varsinkin kun muistetaan, että tavoitteena tässä politiikassa on se, että voidaan vähentää taloudellista epätasapainoa alueiden välillä. Italia, Romania, Bulgaria, Puola, niissä on kaikkein eniten vastaisuuksia, jotka liittyvät eurooppalaisten varojen käyttöön. Italiassa esimerkiksi on 72 petostapausta ja petosyritystä vuonna 2013 ja ainoastaan kohesiopolitiikan alalla. Tietysti on hyvä, että on nyt havaittu nämä petostapaukset, mutta toisaalta meidän täytyy nyt miettiä ei pelkästään sitä, kuinka paljon on rikollisuutta ja korruptiota näissä varojen käytössä, vaan kuinka, kuinka pahoja puutteita on valvonnassa. Ajattelen nyt esimerkiksi tilintarkastusviranomaisia. Merci, Madame D'Amato. Kiitos, rouva D'Amato. Teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen, rouva D'Amato? Monsieur Jakobsic poštovana gospođo d'amato pažljivo sam vas slušao. arvoisa rouva d'amato kuuntelin puheenvuoroanne tarkalla korvalla. Me olemme aluepolitiikan valiokunnassa tehneet yhteistyötä ja minulla on kysymys. Me olemme tehneet kovasti työtä menettelytapojen yksinkertaistamiseksi ja tähtäimessä on juuri se, että monet raportoidut väärinymmärrykset johtuvat väärin ymmärryksistä. Näistä pitäisi päästä eroon. Johtaisiko yksinkertaistaminen siihen, että väärinymmärryksiltä vältyttäisiin? Faktahan on, että Italian alueella, vähemmän kehittyneillä alueilla, siellä on edelleen petostapauksia. Siellä on alueellisia hankkeita, jotka on keskeytetty, ja näillä alueilla varmaan tarvitaan eniten näitä varoja. Eli mikä on tavoite? Meidän täytyy ymmärtää, mikseivät tilintarkastusviranomaiset toimi. Me olemme havainneet tämän esimerkiksi regi pääosastossa. Ja tämä riippuu viranomaisesta, joka myöntää sertifikaatteja ja tarkastaa tilejä. Ja komission pitäisi tietenkin harjoittaa parempaa ja enemmän valvontaa. Kiitos. yksi minuutti. Presidente, Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsenelle puheenvuorosta. Kiitän myös erinomaisesta työstä mietintöä. Mietintö, josta keskustelemme. Se on todellakin herättänyt paljon keskustelua. Siinä on kyse unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja sen täytyy olla jatkossakin unionin politiikka politiikkojen päätavoite. Tulokset ovat rohkeise, rohkaisevia. Numerot paranevat vuosi vuodelta ja tilastoja myös saadaan enemmän vuosi vuodelta. Kuitenkin laittomasti käytetty perittyjen varojen prosenttiosuus, jota ei saada perittyä takaisin, on, sen osuus on kasvanut. Ja siksi täytyy todellakin perustaa tämä Euroopan syyttäjän virasto myöskin unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Tarvitaan nopeaa päätöksentekoa, se on aivan välttämätöntä, jotta sen ensisijaiset tehtävät voidaan varmistaa. Ja kysehän on juuri unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja veronmaksajien varojen turvaamisesta blue for you. Teille on sininen kortti, Rova Zinitsi. Otatteko sen vastaan? Herra Kovinin, Kovinitsi. Eh, eh, the debate is on... Eh, niin, nyt keskustellaan EUn etujen turvaamisesta, ei korruptiosta. Ettekö katso, että meillä menee paljon enemmän rahaa hukkaan, kun ajatellaan näitä virallisia toimia. En tiedä mikä on teidän kantanne, mutta 95 prosenttia varoista menee hukkaan ja lisäksi ne haittaavat Euroopan taloutta. Madame Kinici. Rouva Kinici. Ma io credo... Eh, no, minä vastaan hyvin synteettisesti. Mielestäni ei voida unohtaa taloudellisten etujen suojaamista ja korruption torjuntaa yhdessä. Ei voida tavallaan suosia jompaa kumpaa, ne kuuluvat läheisesti yhteen. Kiitos. Seuraavaksi herra Wojciechowski, yksi minuutti. Kiitos, arvoisa puhemies. Olemme kaikki kiinnostuneita suojelemaan unionin taloudellisia etuja. Se on selvää, että se on meille tärkeää, mutta samalla pitää pitää kiinni integriteetistä jokapäiväisessä elämässä. Me tarvitsemme tähän asiaan selkeyttä. Se on avainsana. Milloin tahansa unionin varoja käytetään, niin tämän rahojen käyttämisen täytyy olla avointa ja läpinäkyvää. Meidän täytyy tietää, mihin ja millä tavalla rahat käytetään. Tilanne ei vastaa tätä tavoitetta kuitenkaan todellisuudessa, valitettavasti. Ja Esimerkiksi Puolassa rahojen käytön seuraaminen on ollut vaikeaa ja toivon, että selkeys ja läpinäkyvyys ovat avainsanoja tulevaisuudessa, kun pyrimme korruptiota vastaan taistelemaan. Kiitos ja seuraavaksi herra Batten yksi minuutti. Kiitos. EU on pyrkinyt torjumaan petoksia huonolla menestyksellä jo parikymmentä vuotta. Oliko viimeksi parikymmentä vuotta sitten, kun tilintarkastajat antoivat vastuuvapauden? No, yksityisellä sektorilla tällainen yritys olisi suljettu ajat sitten. Petoksen todellinen määrä täytyy olla miljardeja ja kohesiorahasto ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat pahimpia petosten lähteitä. Suurin osa sääntöjen vastaisuuksista tapahtuu Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa, Puolassa, Tanskassa ja Kreikassa. Tämä ei yllätä ketään. Jos me annamme valtioille näin paljon rahaa, varsinkin korruptoituneille maille, niin rikollisjoukkueet, joukkiot ottavat siitä kaiken hyödyn irti englantilaiset maamieheni ovat täysin tyrmistyneitä siitä, että EU-rahaa käytetään tällaisiin tarkoituksiin ja tämä varmasti näkyy sitten vaaleissa 7.5. Herra Ivan ei ole paikalla, joten seuraavaksi herra Barekov, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, esittelijä. Jäsenvaltioissa on kerrottu näistä oikeussisäasioista ja bulgarialaiset syyttäjät – eivät saaneet tukea monilta Bulgarian hallituksilta ja tämä osoittaa, että korruptiota, korruption on annettu tapahtua. vastaisuuksia on havaittu, mutta siellä ei ole valtuuksia suojella EUn kansalaisia. Eurooppalaisen syyttäjänviraston täytyy ymmärtää, että kun tällaista syyttäjänvirastoa ei ole, niin se johtaa siihen, että rikoksia suvaitaan – Eli EU hyväksyy rikokset itseään vastaan. 28 jäsenvaltion vaikutusvalta pitää olla pienempi tulevassa eurooppalaisessa syyttäjänvirastossa. Kiitos. Seuraavaksi herra Mach, yksi minuutti. Dámy a pánové, ta zpráva, kterou máme před sebou, je... Hyvät naiset ja herrat, Edessämme oleva mietintö käsittelee huonosta varainhallinnosta unionissa ja petoksista. Petoksia. Kyse on veronmaksajien rahoista ja se on vakava asia. Pelkään vain pahoin, että Euroopan komissio ja suurin osa parlamentin jäsenistä kieltäytyvät näkemästä tämän ongelman syyt ja kyse on tämä fataali uskomus, jonka mukaan eh, pitäisi jakaa uudelleen varat Euroopan unionissa. Miksei eh, nämä rahat voisi pysyä jäsenvaltioiden käsissä? Ja kunnathan maksavat muun mm. muassa teistä tai eh, mikseivät rahat voi jäädä kansalaisten taskuihin, jotta he voisivat päättää, että mihin oikein investoida. Nyt pitää päästä eroon tällaisista rahastoista, niin päästään myös eroon korruptiosta. Nous allons passer à la partie catch the... Kiitos. Seuraavaksi Catch the Eye menettely 13 pyyntöä, kahdeksan puhujaa. Aloitetaan rouva Kiterasta, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Szczególna dbałość o Kiitos arvoisa puhemies. Rahojen asianmukainen käyttö on asia, josta EU:ssa pitää olla hyvin huolestuneita ja tarkkaavaisia, jos haluamme varmistaa EUn tulevaisuuden. Hyvin käytetty julkinen raha on omiaan vahvistamaan luottamusta Euroopan unionin toimielimiä kohtaan. Paljon byrokratiaa tietysti on ja se estää sääntöjen vastaisuuden torjunnan joissakin tapauksissa. Meillä täytyy olla toimivat välineet käytössämme. Yksi tämä Tämä, näiden äh, tilastojen muutokset vuosina 2013 osoittavat, äh, että meidän täytyy tehdä entistä huolellisempaa työtä ja analysoida, mitkä ovat äh, sääntöjen vastaisuuksien syyt. Kiitoksia. Petoksen torjunta on erittäin tärkeää EUn toimielimissä ja kansallisella tasolla. Ja tiedot näistä väärinkäytöksistä ovat hälyttäviä. Tämä on oikeudellinen sosiaalinen tappio. Tässä on rikottu sääntöjä ja tässä on väärinkäytetty eurooppalaisia mekanismeja. Meidän täytyy vieläkin yhtäläisesti torjua näitä ilmiöitä ja meidän täytyy harmonisoida lainsäädäntöä, jota sovelletaan jäsenvaltioissa. Ja olisi hyvä vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä ja yksinkertaistaa sääntöjä ja menettelyitä. Ja meidän pitää myöskin kouluttaa viranomaisia, jotka käyttävät näitä varoja. Erityisesti mitä tulee julkisiin tarjouskilpailuihin, ne ovat tärkeitä kansallisen talouden elpymiselle. Ja meidän pitää varmistaa, että noudatetaan sääntöjä. Ikävä kyllä usein Tämä pelkkä valvonta ulkopuolelta ei riitä. Kiitos. Kiitos herra Marias. Seuraavaksi. Niin, petoksen torjunta ja korruption torjunta ovat hyvin tärkeitä asioita Euroopan unionissa, erityisesti näinä taloudellisen kriisin aikoina. Unioniin kohdistuvat petokset ovat todella vaarallinen ilmiö ja joissakin maissa kyse on mafiasta, mafia kapitaalista, pääoma mafiasta, muun muassa polttoaineiden ja tupakan, savukkeiden salakuljetus, arvonlisäverojen kierto ja nämä Leasen osoittavat. Totta kai jotkut sääntöjen vastaisuudet johtuvat välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä, mutta tarvitaan poliittisia toimia, jotta saadaan käytettyä unionin varat oikein. Petokset ja sääntöjen vastaisuudet vievät kaksi miljardia euroa ja se osoittaa, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Meidän täytyy tähän todellakin pureutua, koska Euroopan kansalaiset eivät voi enempää kestää tällaista sääntöjen vastaisuutta unionin käytössä. Minut. Kiitos ja herra Jakob, siis yksi minuutti. Kiitos en mitenkään vähättele tämän keskustelun tärkeyttä. Haluaisin korostaa, että keskustelemme kuitenkin isoista summista, yli kaksi miljardia petoksia ja jonkin verran säänteen vastaisuuksia. Haluaisin, että rikollisille asetetaan tästä kunnon seuraamukset ja tätä varten tarvitsemme eurooppalaisen syytteen viraston, koska kansainvälinen rikollisuus ei tunne rajoja. Olen tehnyt pitkän uran alue- ja paikallisviranomaisten parissa ja voin vakuuttaa teille, arvoisa puhemies, että sääntöjä ja menettelytapoja täytyy yksinkertaistaa. Kovin usein käy niin, että sääntöjen vastaisuuksia syntyy siksi, että sääntöjä ei ymmärretä ja tehdään tahattomia virheitä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten herran Viikas yksi minuutti. On selvää, että meidän täytyy torjua petoksia ja kaikkia väärinkäytöksiä vastaan. Kaikki, mikä takaa sen, että EU-varoja käytetään tehokkaasti, se on tärkeää. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme omia tuloja EU-hun. Meidän täytyy tehdä todella kaikkemme, koska meidän täytyy välttää levittää sensaatioita. Useinhan puhutaan rikollisista, mutta 14-15 tapauksista eivät ole petoksia. Meidän täytyy muistaa, että nämä menettelyt eurooppalaisten varojen saamiseksi ovat monimutkaisia. Tietysti petoksiakin on, ja tietysti meidän täytyy miettiä, mitä asialle tehdään, miten voimme parantaa valvontaa, mutta sitten täytyy miettiä myöskin omia varoja. EU, EUssa ei ole omia varoja ja nyt meillä on monenlaisia järjestelmiä, joille yritetään välttää verojen maksaminen. Rova Moi, yksi minuutti. Eh, onorevoli kollegi. Arvoisat kollegat, haluaisin tuoda esiin ongelman sen suhteen, suhteen, miten käytetään unionin varoja jäsenvaltioissa, erityisesti Italiassa. Itse tulen saarelta, Sardinian saarelta, ja siellä ähm, on ollut ongelmia tai virheitä, virheitä koskevissa tiedoissa ja siksi aina äh, tulee kielteisiä tietoja. Tämä koskee myöskin muita alueita ja yksityisyyden suojan varjolla on sitten pidätetty näitä tietoja ja tässä ollaan todellakin voimattomia varojen käytön huonon varojen käytön edessä. Se on vain poli- paikallispolitiikan käsissä, mutta tämä tilanne on todella kestämätön ja siksi on tehtävä jotain, jotta tällainen petosten ja korruptioiden huono tilanne unionin varojen suhteen päättyy. Kaikki mahdolliset toimet on unionin toteutettava, jotta tästä päästään eroon. Kiitos. Seuraavaksi herra Kelly, olkaa hyvä. On suuri skandaali, että näin paljon rahaa hukataan joka vuosi EU:ssa petosten takia. Petoksia on monta lajia ja meidän täytyy päästä niistä eroon. EU:ssa meidän täytyy tehdä enemmän, jotta petoksilta vältyttäisiin eri ohjelmissa ja todettakoon, että yli kaksi miljardia euroa menetetään joka vuosi petosten ja sääntöjen vastaisuuksien takia. On selvää, että käytössä olevat seuraamukset eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Jos ne olisivat vähän tiukempia, niin ehkä niiden avulla voitaisiin torjua petoksia. Meidän pitää kouluttaa toimijoita paremmin. Me tarvitsemme lisää sääntelyä näiden ohjelmien suhteen. Jos nämä kaksi toimenpidettä toteutettaisiin, niin ehkä silloin petosten ja väärinkäytösten määrä vähenisi. Kiitos. Ja seuraava edustaja, olkaa hyvä. Si, grazie, Kiitoksia, puhemies. Meillä on tässä nyt puitteet, jotka ovat jotenkin positiiviset, kun ajatellaan petoksen torjuntaa, koska väärinkäytöksiä on enemmän, mutta nämä lukemat ovat pienempiä. Mutta nämä ovat kuitenkin huomattavia lukemia vuonna 2013 yli 4000 väärinkäytöstä tärkeillä alueilla, esimerkiksi maataloudessa, kalastuksessa. Ja haluaisin nyt todeta vielä täällä, että me emme voi sallia sitä, että yksikään euro menee hukkaan yhteisön varoista, kun ajatellaan tällaisia äh, lainvastaisuuksia. Sitten meidän täytyy miettiä ennaltaehkäisyä meidän täytyy heti alkuvaiheessa puuttua tähän sääntöjen vastaisuuteen ja hyvien käytänteiden vaihdon kautta voitaisiin nähdä, miten esimerkiksi Italiassa on käynyt. Se, tämä koskee myöskin muita jäsenvaltioita. Ja täytyy muistaa, että monista petoksista on langetettu tuomioita, joten me tarvitsemme eurooppalaista syyttäjää ja eurooppalaista rikoslainsäädäntöä. Ehm, Teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Otatteko vastaan sinisen kortin? Kyllä. Ja herra Vari, 30 sekuntia. Kiitos kollega Picerno. Minä kyllä tiedän sen, että rakennerahastojen valvontatoimet tehdään erityisesti kansallisten viranomaisten taholta ja sitten komissio valvoo. Eihän tietenkään komissio voi ihan kaikkia alueita valvoa. Ja te olette Italiassa hallituksenemmistössä ja te tiedätte, mutta kyse on poliittisista nimityksistä ja nyt tehdään, pitäisi tehdä jotakin, että avoimuus lisääntyy erityisesti kansalaisten näkökulmasta rahojen käytössä. Kiitos herra Val- Valli ja 30 sekuntia aikaa vastaukseen. Kiitoksia Valli kesku tästä kysymyksestä. Voisin vielä kerran korostaa sitä, että Italiassa, ehkä kollega ei ole tätä huomannut, mutta Italiaa esimerkiksi Colafin osalta on jo ollut toiminnassa vuonna 2006 ja se koordinoi kaikkia toimintoja, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan petoksen torjuntaa. Eli hyvin paljon on tekeillä ja paljon tietysti täytyy vielä tehdä. Emme nyt täällä kiellä sitä, mikä on täysin päivän selvää. No tietysti petoksia on vielä paljon, mutta me kuitenkin etenemme ja meidän täytyy edetä tässä asiassa yhdessä. Kiitos. Tämä päättää Catch the Eye-menettelyn ja seuraavaksi annan puheenvuoron komission edustaja Rova Georgievalle. Kiitos ja kiitän kovasti kaikkia puheenvuoron käyttäneitä tässä keskustelussa. Meillä on velvoite kansalaisiamme kohtaan. Meidän tulee käyttää joka ikinen kansalaisen euro huolellisesti ja asianmukaisella tavalla. Tosiasiahan on, että petosten määrä on vähentynyt ainakin menopuolella 0,19 prosenttia se on nytten ja edellisenä vuonna 0,21 prosenttia, mutta 0,19 prosenttiakin on liikaa. Meidän täytyy jatkaa päättäväistä työtä petospeikon häätämiseksi Euroopan alueelta. tilintarkastustuomioistuin on kyllä hyväksynyt tilinpidon seitsemänä viime vuonna, se on totta, mutta siitä huolimatta virheiden määrä on aivan liikaa, se on 4,7 prosenttia ja se ylittää tuon tilintarkastustuomioistuimen määrittelemän kahden prosentin toleranssirajan. Tilintarkastustuomioistuinkin on vaatinut, että sääntöjä pitää yksinkertaistaa. Se ei johda ainoastaan siihen, että virheitä voidaan välttää, vaan se myös edesauttaa läpinäkyvyyden vahvistumista. Ihmiset voivat sitten saada selkoa siitä, mihin rahat käytetään. Läpinäkyvyys on tässäkin asiassa paras ystävämme, kun torjumme petoksia ja korruptiota. Haluan korostaa eh, tässä yhteydessä vielä sitä, että pidämme parlamenttia tärkeänä kumppanina yksinkertaistamisen varmistamiseksi. Monivuotisissa rahoituskehyksissäkin tarkoitus oli parantaa tai yksinkertaistaa lainsäädäntöä. No niistä tuli kuitenkin vähän monimutkaisempia, mutta peli ei ole vielä menetetty. Uskomme, että voimme parantaa toimintaamme siten, että rahaa voidaan käyttää viisaammin ja asianmukaisemmin. Ja monet teistä ottivat esille myös tulopuolen tarkastelun. Se on aivan oikeutettua, nimittäin tulopuolella petosten määrä on kasvanut. Se on 0,29 prosenttia nyt, tai oli viime vuonna, tai vuonna 2013. Ja se, siihen tulee suhtautua vakavasti, koska tämä on menetettyä tuloa jäsenvaltioille, ja tällaisia petoksia ei tule sallia. Ennaltaehkäisy on reagointia parempaa. Se on aivan totta. Petosten ja väärinkäytösten ja sääntöjenvastaisuuksien ennaltaehkäisy on kaikista paras keino, mutta kyllä meillä täytyy olla välineet käytössämme, mikäli petoksia ilmenee. Uskon, että Euroopan syyttäjän virastolla olisi tässä merkittävä rooli, mikäli sille annetaan asianmukainen mandaatti, että se voi esimerkiksi myös torjua ALV-petoksia. Siitä pitäisi tulla hyvin tehokas väline ja sillä tavalla sen avulla pystyttäisiin suojelemaan unionin taloudellisia etuja. Tämä tarkoittaa Euroopan veronmaksajien suojelua ja tällä tavoin voimme varmistaa myös oman toimintamme jatkuvuuden. Olaf on vaatinut jäsenvaltioita pitämään kiinni saamiensa tilastotietojen luotettavuudesta ja varmistamaan sen ja Ja se, että Olafin toimintaa vahvistetaan, on minunkin intresseissäni. Se on valvontavaliokunnan asia, mutta minä olen myös tästä hyvin kiinnostunut. Me jatkamme tällä tiellä ja petosten torjunta on toimintaa, joka ei koskaan lopu. Mutta muistettakoon, että meitä arvioidaan tekojen, ei sanojemme pohjalta. Kiitos Rova Georgieva ja sitten lopuksi vielä puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. I believe that... Kiitoksia puhemies. Tarkoituksena on nyt saada aikaan tehokasta yhteistyötä parlamentin ja komission välillä. Meidän täytyy kunnolla puuttua sananvastaisuuksiin ja petoksiin, koska uskon, että komission jäsen Georgieva on hyvin selkeästi sitoutunut näihin tavoitteisiin. Ja päätavoitte on saada tukea näille ponnisteluille. Olen samaa mieltä Gresslen kanssa, kun hän sanoi, että meidän kaikkien täytyy ottaa tilastot huomioon. Ja pyytäisin kollegoita muistamaan, että 1,7 miljardista tuloista, joissa on säännönvastaisuuksia. Ne ovat 1,34 prosenttia kaikista menoista. Eli yli 98 prosenttia tuloista, ö, menoista on maksettu ihan sääntöjen mukaisesti. Ja sitten omien varojen osalta 380 miljoonaa, siis kyllä nämä tiedot löytyvät mietinnöstä. 380 miljoonaa sisältää sanonvastaisuuksia, eli 1,86 prosenttia omista varoista. Lisäksi vuonna 2013 sanonvastaisuuksien määrä on vähentynyt 30 prosentilla vuodesta 2012 ja petokset 21 prosenttia. Nyt puhutaan siis näistä summista. Lukumäärä on kasvanut, eli meidän täytyy kiinnittää asian huomiota. Mutta kollegat, uskon kuitenkin, että jos me olemme nyt tekopyhiä, niin se ei ole oikea tapa suojata EUn taloudellisia etuja. Kiitos. Merci, monsieur. Euh, le débat Kiitos, herra Pirinski. Keskustelu on päättynyt ja asiasta äänestetään huomenna. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin neuvoston ja komission julkilausuma Ebolaa käsittelevästä maailmanlaajuisesta korkean tason konferenssista. Annan saman tien puheenvuoron neuvoston